vaan kohtaan Bahrain ja Muhammed Ramadanin tapaus. Nyt kuulemme tekstin kirjoittajat ensimmäisenä edustaja Smith ja kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, Puhemies, kiitoksia. On ollut hyvää yhteistyötä parlamentissa, kun on laadittu erittäin vahvaa päätöslauselmaa. Ja hienoa, jos voimme yhdistyä tällaisen kuolemanrangaistuksen uhan taakse. Jotkut ovat sitä mieltä Bahdanissa, keskitymme liikaa kuningaskuntaan, arvostelemme liikaa, että se oli edistynyt asioissa niin kuin olemme nähneet siellä monenlaisia rikkomuksia, miksei keskittyisi muihin alueen rikkomuksiin, mutta me kyllä keskitymme muihinkin väärinkäytöksiin naapurimaissa laajemmin tällä alueella. Ja toiseksi monin tavoin tämä täydentää tätä toista, koska on sellainen tuntemus parlamentissa, että tilaa dialogille kun Bahrainin kanssa on, tämähän eteneekin johonkin, joten edistystä on ja pyritään siellä pyritään muuttamaan asioita ja on hyvä käydä näitä keskusteluja. On tärkeää, että tunnustamme edistyksen, johon Bahrain on päässyt uudistusohjelmallaan toimielin uudistukset, oikeuslaitoksen uudistukset, oikeusasiamies on otettu käyttöön, erityinen tutkimuskomitea on perustettu, erilaisia julkilausumia on kuultu, jotka ovat varsin myönteisiä, mutta nyt edistys on pysähtynyt ja meidän pitää nähdä, että se lähtee uudelleen liikkeelle. Me voimme auttaa tässä prosessissa olemalla äänekkäitä arvostelussamme, mutta myös rakentavassa hengessä. Meidän pitää puhua suoraan, kun arvostelemme Ramadanin ja muiden yksilöiden kuolemanrangaistukseen tuomit tuomitsemisessa. Toivottavasti olemme tässä yksimielisiä, kun tuomitsemme nämä rangaistukset ja tuomiot. Myös tämä on vahva teksti, erityisesti sen kohta kolme korostaa sitä, että täytyy varmistaa, että ihmisoikeuspuolustajia puolustetaan ja heidän pitää voida tehdä työtään esteettä ilman häirintää. Sisäinen dialogi Bahrainin sisällä on ratkaisevan tärkeä, kun halutaan tukea edistystä. Ja me voimme tässä prosessissa auttaa ja toivottavasti hyväksymme äänestyksessä tämän päätöslausuman tänään. Kiitos. Mr. Corral. Kiitos sitten edustaja Korrao. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tietenkin voi todeta, että jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet tässä tapauksessa. Ihmisiä kidutetaan, pahoinpidellään ja luonnollisesti aina yritetään sitten säilyttää kuitenkin nämä hyödelmälliset hyvät suhteet näihin maihin, kuten nyt esimerkiksi kyseisen Bahrainin ihmisoikeuksia sekä ilmaisuvapautta, kokoontumisvapautta rajoitetaan raalla tavalla – ja nyt esimerkiksi Muhammed Ramadania ja hänen kaltaisia ihmisiä, jotka ovat pyrkineet ilmaisemaan mielipiteitään, on kidutettu järkyttävällä tavalla. Kuitenkin kaikki pyrkivät vain käyttämään diplomaattisia suhteitaan, mutta tämä ei suinkaan riitä. Kiitos ja sitten Panzeri, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies on ollut dramaattisia yhteenottoja Persianlahden alueella, mukaan lukien Iran, Saudi-Arabia, muut alueen vallat, jotka pyrkivät vaikuttamaan Bahrainiin. Monia ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut. Mohammed Ramadan on vain yksi viimeisin pitkällä listalla. Ja sitten toinen tapaus on toinen ihmisoikeustaistelija Rabat. Ja tässä on kyseessä ihmiset, jotka ovat vankeudessa ja vielä pahempikin voi uhata heitä. Heitä myös kidutetaan. Poliisi harjoittaa tällaista väkivaltaa. Ja tässä pyritään lannistamaan kansalaisyhteiskunta, rajoittamaan mediavapautta. Me ilmaisemme huolemme asiasta ja vetoamme Bahrainin viranomaisiin, jotta korjaisivat tilanteensa. Kiitos. Dovski. Kiitokset. Seuraavaksi Zdowski, yksi minuutti. Ja Puhemies, ensinnäkin haluaisin todeta, että tämä päätöslauselma on valtava kompromissi. Se on kaikkien osapuolten kompromissi. EPP vihdoin ja viimein tukee tätä kompromissia, mutta täytyy kyllä korostaa, että meillä oli lukuisia varaumia tämän tekstin osalta. Me emme olleet yhtenäisiä tekstin muotoilujen suhteen. Päätöslauselmateksti osoittaa vielä senkin, miten tärkeää on todentaa tiedot. Useat ryhmät pyrkivät sisällyttämään väitöslauselmaan sellaisia tietoja, jotka osoittautuivat vääriksi. Oli mahdotonta kuitenkaan saada puolueettomista lähteistä tarkennetuksi näitä tietoja. Päätöslauselmaa täytyy käyttää, jotta voimme vedota Bahrainin hallitukseen, jotta Mohammed Ramadanin tapaus todella tutkitaan ja muutkin vastaavat tapaukset, joissa ihmisoikeusrikkomuksista on kyse. Täytyy myös korjata linjaa kuolemantuomion osalta Bahrainissa. Sitten on yksi minuutti. Kiitos. Luonnollisesti Muhammed Ramadanin pidätykseen liittyy huolenaiheita. Ja erityisesti olemme vaatineet Bahrainilta sekä sen johdolta sitä, että kidutuksesta, kidutusta ei saa tapahtua ja että kuolemanrangaistukset niitä ei tietenkään saa tapahtua. Tämän päivän yhteinen teksti mielestämme kuitenkin menee liian pitkälle. Siinähän yleisesti tuomitaan koko tämä saarivaltio, joka on kuitenkin kovasti ponnistellut demokratian vahvistamiseksi. Ja kun ajatellaan Bahrainiin kohdistuvia turvallisuusuhkia, kuten esimerkiksi Iranista, naapurimaasta tuleva uhka, niin me katsomme, että että kun äh, katsotaan maan kehittymistä sen äh, perustamisesta aina tähän päivään asti. Meillähän on 2014 ollut, alkaen ollut yhdistyneen kuningaskunnan äh, laivastotukikohta myös maassa. Ähm, Bahrain salli moni kulttuurisuuden ja moni, monet eri uskonnot rintarinnan. Meidän mielestämme tämä tekstille menee liian pitkälle. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Versia minuutti. Merci Kiitoksia. 2011 arabi aikana noin puolet Bahrainin väestöstä meni kaduille, erityisesti shioja, joita oli sorrettu, mutta he vaativat demokraattisia sosiaalisia uudistuksia, mutta tätä ei kuultu. Saudi-Arabia puuttui tilanteeseen järjestyksen palauttamiseksi kansalaisjärjestöt ovat todenneet, että on tuhansia mielipidevankeja Täällä on arabimaista ehkä eniten vankilaväestöä. Täällä käytetään myös terrorismin vastaista taistelua tekosyynä. Maa pyrki poistamaan kuolemanrangaistuksen, mutta jälleen näitä rangaistuksia on annettu kansalaisuutta käytetään myös suojakeinona. Jos todellakin pyritään uudistuksen on aika, että he toteuttavat 26 suositusta riippumattomasta komiteasta, heidän <clears throat> pitää lopettaa, heidän pitää lopettaa ö, kirjoitus ja siellä perusteella saadut tunnustukset. teoilla arvioidaan, miten on edistetty ja Bahrain, niin, tai vähintä mitä voidaan sanoa on, että Bahrain ei nyt kulje oikeaan suuntaan. Seuraavaksi edustaja Saake, yksi minuutti, olkaa hyvä Puhemies, komissaari, kollegat. Minä, niin kuin muutkin, kuulimme Bahrainin viranomaisilta, että he haluaisivat keskittyä energiaturvallisuuteen ja muihin yhteisiin huolenaiheisiin. Minäkin haluaisin, että ei tarvitsisi tingata Bahrainin viranomaisilta jälleen kerran sitä, että he eivät peruisi kansalaisuutta kansalaisilta ja lopettaisivat sorron ja ennen kaikkea poistaisivat kuolemantuomiot. Muhammad Ramadan on yksi ihmisistä, jotka odottavat kuolemantuomiota, mutta hän on ensimmäinen, joka on nyt käyttänyt kaikki, kaikki muutoksen he loppuun. Me vetoamme viranomaisen Bahrainissa, jotta kuolemantuomioon käyttö perutaan. Tämä on ainut tapa kehittää syvällistä yhteistyötä Euroopan unionin ja Bahrainin välillä. Heidän täytyy kunnioittaa kaikkien ihmisten oikeuksia Bahrainissa ilman mitään poikkeuksia. YK on erityisedustajan pääsy maahan tapaamaan äh, vangittuja rangaistuslaitoksissa äh, varmistaa sen, että ihmisten oikeuksia todella kunnioitetaan. Kiitos. Ja edustaja Manesku, yksi minuutti. Kiitos puhemies Vastustan ehdottomasti kuolemanrangaistusta ja kiduttamisen, kidutuksen käyttöä. Mikään ei voi olla perusteena tällaisille toimille. Mikään hallitus ei voi olla oikeutettu tällaisia toimia toteuttamaan. Toivon, että Bahrainin hallitus äh, tarkastelee päätöstään uudelleen, koska Bahrain on osoittanut halu, haluavansa kulkea äh, kohti parempaa tulevaisuutta. Se on, äh, tästä on jo monia todisteita. Kyse on äh, pienestä Persianlahden valtiosta. Äh, mitään kahtalaisia standardeja emme voi vuoropuhelussa emmekä suhteessa kolmansiin maihin käyttää. Kaikki tekstimme ovat tyhjiä sanoja, jos käytämme eri mittatikkuja eri maiden suhteen. Maat, jotka toteuttavat kuoleman rangaistusta ja täytäntöönpanevat kuoleman tuomiot, on ähm, ovat tiedossa, on maita, joissa näitä teloituksia tapahtuu jopa pari-kolme päivässä. Toivon, että me jatkossa toimi selektiivisesti, kun ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu, vaan tuomitsemme ne kaikkialla ja aina. Ihmisiä on tuettava siellä, missä he apua tarvitsevat. Kiitos. Kiitoksia ja seuraava puhuja edustaja Gomes minuutti. No Kiitoksia viisi vuotta sen jälkeen, kun Bahrainissa protestoitiin demokratian puolesta. Edelleenkin näemme, että poliittinen sorto on laajaa, sattumavarsa pidätyksiä, väkivaltaisuuksia, mielenosoituksia osoittajia kohtaan ihmisoikeusrikkomuksia, oikeudenkäyntejä ihmisoikeusaktivisteja kahteen kohdalla. Heidän on tuo, viime vuonna e, eräs tuomittiin kuudeksi kuukautisen vankeuteen tästä syystä. Tämä on aivan yleistä tämän tyyppisissä maissa. Siellä on valassa lait, jotka sallivat kuolemanrangaistuksen, joka voi kohdistua ihmiseen, kuten eh, Mohamed Ramadan, jota väitetysti on kidutettu me vaadimme myös kuolemanrangaistuksen keskeyttämistä ennen kuin se lopullisesti peruutetaan ja pyydämme myös yleistä armahdusta herra Ramadanille. Me toivomme, että jäsenvaltiot ja korkea edustaja saavat äänensä kuultavaksi. YK on ihmisoikeus erityisraportoija vieraili Bahranissa ja hänen, pitä, tai hänen pitää saada vierailla paikan päällä ja vierailla myös vankilaissa. Me osoitamme solidarisuuttamme kaikkia aktivisteja kohtaan Bahrainissa, jotka ovat vankilassa. Mohamed Al-Arabi ja monet muut. Kiitos. Kiitokset edustaja Keli seuraavaksi. Eh. Kiitos puhemies olen tyytyväinen, että voin käyttää tästä aiheesta puheenvuoron. Aivan niin kuin muutkin jäsenet, toteaisin, että paljon edistystä Bahrainissa on saatu aikaan. He tekevät hyvin työtä kanssamme, esimerkiksi kauppakysymyksissä ja monilla muilla aloilla. Ei tämä tarkoita sitä, ettemmekö näkisi myös ongelmia Bahrainissa. Aivan erityisesti silloin, kun asiat menevät väärään suuntaan, esimerkiksi kuoleman tuomion tapauksessa. Tässä ei kunnioiteta kansainvälisiä yleissopimuksia. Niinpä meidän on painostettava heitä, jotta kuoleman tuomion käyttö lopetetaan, erityisesti Muhammad Ramadanin tapauksessa. Se, miten päätökseen tästä kuolemantuomiosta on päädytty, on osoitus kaikesta tästä. Hän on todellakin uhri Mielestämme tulisi perustaa EUn ja Bahrainin välinen työryhmä niin, että voisimme puhua näistä asiasta ja edistyksestä. Kiitos. Thank you, Mr. Kelly. Kiitokset Kelly. Ja seuraavaksi edustaja Ward. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos. Haluaisin ilmaista koko sydämestäni solidaarisuuteni Mohamed Ramadanille, hänen perheelleen ja rakkailleen. Kaikkien maailman kansalaisten on noustava vastustamaan mielivaltaisia pidätyksiä, kidutusta sekä kuolemanrangaistuksia missäpä päin maailmaa ne sitten tapahtuvatkaan. Perusteettomat pidätykset ja pahoinpitelyt ovat, jo, ovat myös kohdistuneet lapsiin Bahrainissa. 237 tapausta on raportoitu vain vuodelta 2015. Heitä on hakattu, heidät on pakotettu tunnustamaan rikoksia, joita he eivät ole tehneet. Viimeiset tapaukset Sali Al-Abbas Mohamed, jäsen ja <clears throat> hänen veljensä Mohamed Yassan, Said Fahel, Said Shams ja Said Mohamed Hassan. Nämä <clears throat> lapset on päästettävä palaamaan perheidensä luokse. Ja me vetoamme nyt Bahrainiin, jotta se toteuttaisi lasten oikeuksien peruskirjaa. Bahrainhan on tämän yleissopimuksen allekirjoittanut. Ja Bahrainin viranomaisten täytyy vapauttaa myös Mohamed Ra- Ramadan sekä kaikki lapsivangit. Kiitos. Nyt puheenvuorot puhujalista ulkopuolelta. Kaksi minuuttia käytössämme. Edustaja Svoboda, olkaa hyvä. Vážená paní předsedající, v současné době eh, jsme... Puhemies, tällä hetkellä Monissa maissa keskustellaan siitä, miten päästään vapauden ja turvallisuuden väliseen tasapainoon. Bahrain on oikealla tiellä, mutta ei pidä kuitenkaan jättää huomiota Mohammed Ramadanin kaltaisia tapauksia ja muita tapauksia vangeista, jotka odottavat kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Vain valtionjohtaja voi näitä ihmisiä auttaa myöntämällä armahduksen. Sen takia Bahrainissa tulisikin ottaa kuolemantuomion osalta käyttöön sen kumoaminen. Todella vetoan viranomaisiin, jotta oikeuslaitoksen uudistuksia, poliisiviranomaisten uudistuksia jatketaan ihmisoikeuksia kunnioittain. Kiitos. Caputo. Ja edustaja Caputo. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies huoli Bahrainin eh, kuolemanrangaistuskäyttäytymisestä. Olemme nähneet, että ihmisiä on kidutettu pidätyksensä kuulustelujensa aikana. Tämä on, on pelottavaa, että tällaista käytetään laajan systemaattisesti, ilman minkälaisia uudistuksia viime vuoden 2014 marraskuussa Bahrainin tuomioistuin, tuomioistuin tuomitsi Ramadanin ja Ali Muusan myös kuoleman rangaistukseen. Monemmat ihmiset, molemmat ovat väittäneet, että heitä on kidutettu, jotta heidät saataisiin tunnustamaan rikos. E, taloudellinen ja diplomaattinen painostus Bahrainia kohtaan, sen pitäisi lopettaa äh, rangaistus tätä kautta ja meidän pitäisi tuomita kidutus niiden kohdalla, jotka on tuomittu kuoleman rangaistukseen. Kiitoksia. Kiitokset ja loppupuheenvuoro. Äh, edustaja Kretsu, olkaa hyvä. Komission edustaja Kretsu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan unioni on vuodesta 2011 seurannut hyvin läheltä Bahrainin tilannetta. Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä paikallisviranomaisiin ja samoin yhteydessä moniin muihin sidosryhmiin sekä myös aktivisteihin Bahrainissa. Bahrain on tärkeä kumppani Persialahden alueella ja sen rooli on hyvin merkittävä, kun pyritään varmistamaan koko alueen vakaus. Parhaitenhan tämä tapahtuu vahvistamalla olemassa olevia ihmisoikeus- sekä perusvapauspuitteita. Olemme pyrkineet käymään aktiivista vuoropuhelua maan ja sen hallinnon kanssa ja tukemaan maata vakautumisen tiellä. Parhaitenhan tähän päästään ottamalla huomioon kansallinen sovinto, tukemalla sitä niin, että saadaan aikaan poliisi, poliittisia sekä sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia maassa. Euroopan unionissa olemme olleet huolissamme Mohamed Ramanadille ja Ali Mussalle langetetuista kuoleman tuomioista, jotka liittyvät 2014 pommiiskuun, jossa sai surmansa poliisi. Nämähän ovat nyt, on nyt langetettu marraskuussa 2015. Komissio vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa ja vaatii jatkossakin sen poistamista maailmasta ylipäätään. Tämä on meille toimintamme kulmakiviä. Katsomme, että tämän lisäksi syytteet tulee tutkia kunnolla. Ja meidän nämä diplomaattimme Riadissa, jotka siis hoitavat myös Bahrainin asioita sekä täällä, sekä täällä Euroopassa tekevät äh, kaikkensa, jotta Bahrain äh, kunnioittaisi kansainvälisiä sitoumuksiaan. Äh, riippumaton tutkimuskomiteahan on myös maassa perustettu. Euroopan unioni vetoaa Bahrainin viranomaisiin ja hallitukseen, jotta se suojelisi ihmisten perusoikeuksia myös siinä tapauksessa, että he ovat rikoksesta syytettynä. Stavros Lambrinidis, ihmisoikeusedustajahan, on puuttunut myös näihin asioihin ja Euroopan unioni on toistuvasti eh, todennut olevansa huolissaan tästä epäinhimillisestä sekä eh, hyvin äärimmäisestä ja loukkaavasta rangaistuksesta. Manamassa jäsenvaltiot ovat seuranneet myös tätä yksittäistä tapausta, kuten ylipäätään ihmisoikeustilanteen kehittymistä Bahrainissa. Euroopan unioni on ilmaissut useissa yhteyksissä, että väkivaltaa ei voida perustella missään olosuhteissa. Samoin Euroopan unioni on vaatinut kunnollista syytösten tutkimista, reilua oikeudenkäyntiä sekä tietenkin kidutusväitteiden tutkimista. Haluamme, että asiat hoidetaan avoimesti ja kansallinen ihmisoikeusinstituuttihan on myös tarjonnut omia neuvojaan. Bahrainin viranomaiset ovat ryhtyneet moniin toimiin tutkimuskomitean suositusten mukaisesti. Tämä on hyvin myönteistä ja saattaa johtaa ihmisoikeustilanteen paranemiseen maassa. Enemmän kuitenkin tarvitaan. Pidätetyt, vangitut, heidän oikeuksiaan tulee tarkastella ja luonnollisesti maan viranomaisten täytyy voida toimia riippumattomina sekä avoimuuden hengessä. Me jatkossakin seuraamme läheltä Ramadanin ja Alimussan tapausten kehittymistä eh, käytössämme olevien kanavien kautta. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsen. Päätöslauselmaesityksiä